Ladies and gentlemen. No niin, voisimmeko aloittaa? Arvon kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Siedzenia przerwanego w dniu 15 września 2011. Näin avaan 15. päivä syyskuuta keskeytetyn istuntokauden ja pöytäkirja on jo jaettu. Onko siihen liittyen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on täten hyväksytty.